activities, that would be yeah. helpful. You know? colleagues, please. Arvon kollegat, pyydän, voisitteko istua paikoillenne? And to put the voting card in. Ja pyydän, että otatte äänestyskorttinne koneeseen, koska pian järjestämme koeäänestyksen, koska tänään, kuten tiedätte, meillä on yhteinen Ekon Libe valiokuntakokous, jossa äänestämme mietintöluonnoksesta kollega Karinsin ja Sargentinin tekstistä, eli direktiivin seuraavan direktiivin muuttamisesta, rahoitusjärjestelmän käytön estämisestä rahanpesun ja terrorismin rahoitukseen liittyvä sellainen, joka on tietysti hyvin tärkeä asiakokonaisuus.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 Oh, ah, Mr. Karas has no card. Edustaja Karasilla ei ole äänestyskorttia, yksi EPP lisää. No machine for Mrs. Perez. Ah. Edustaja Perez samoin. No äänestitte väärin eilen. <laughs> It's a Bavarian machine produced by... Bayerlainen kone. Onko äänestys päättynyt? Niin. Voisiko tekniikko tarkistaa asian sillä välin? Maybe, maybe you can take Dots, please, or... Voitte siirtyä Dotsin paikalle. Onko muita kollegoita? Liian varhainen testiäänestys. Actually, it's far four past eight. Anna, yes? Mr. Chairman, may I puheenjohtaja. Käyttäisin tilaisuutta hyväkseni, että vetoan kollegoihin siten, että nämä äänestäisivät tarkistuksen 247 puolesta. Tämä on erittäin keskeisessä roolissa. Tässä muodostetaan ero uuden ja vanhan direktiivin välille, jossa otettiin mukaan tämä käsite, että mikäli CDD-menettelyn aikana ei voida määritellä omistajaa, niin voidaan ainakin määritellä tämä hallinnoitsija. Ja ja on erittäin tärkeää äänestää tämän 247 tarkistuksen puolesta. We cannot, uh... Kiitos. Me emme nyt voi avata keskustelua, jossa kukin tarkistuksen jättäjä esittää puheen siitä, miten tärkeää oma tarkistus on. Selvä. Toinen esittelijä saapuu, joten pyydän. Edelleenkin koeäänestys on käynnissä. Edustaja Karins. Morning test. Huomenta koeäänestys nopeasti pyydän, koska sitten aloitetaan. Pari minuuttia vielä koeäänestykselle, sitten aloitetaan. How is the threshold for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 So roll call vote, we need 26. Subject oh, to oral amendment, we need 8. taking the lead, yeah. Good. Hyvä. No niin, arvon kollegat, me voimme päättää koeäänestyksen ja aloittaa äänestyksen kompromissi A puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Tarkistus 3 puolesta vastaan, tyhjä hyväksytty. Tarkistus 4 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Inta 10, ei vaan, se on sama. 130 puolesta vastaan. SND vastustaa. Selvä, tyhjää. Hylätty. 1, 3, 4 puolesta vastaan tyhjä. hylätty. Juri 20 puolesta vastaan tarkistetaan. Taitaa olla hylätty. Juri 20 äänsys alkaa. Vote is closed. Äänestys päättyy. Hylätty. Juuri 21 puolesta 135 puolesta vastaan tyhjä hylätty. Juuri 21 nyt puolesta vastaan tyhjää hylätty. Esittelijältä 5 puolesta vastaan. Tarkistetaan, jos alkaa So multiple voting. Ja äänestetään moneen kertaan. No niin, äänestys päättyy. Hyväksytty. Myös kun otetaan huomioon Karas ja Engels, koska sillä on laaja enemmistö. I, I have no voting. Minulla ei ole äänestyskorttia mukana. Does not make a difference. Selvä, sillä ei ole eroa tässä äänestyksessä, mutta kuitenkin yksi SD plus saaja EPP vai kaksi. Joten montako EPPtä pitää lisätä? Edustaja Karras. ja no niin, kaksi EPP ja yksi SD. No, you, so three EPP? Kolme EPPtä. Selvä, eli kaksi ja yksi. Selvä. Juri 22 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 1.40 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 1.41 puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan. Taitaa olla hyväksytty. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Kyllä, hyväksytty. 146. 146. Pitää kääntää sivua puolesta vastaan. Tyhjä. Hylätty. 147 puolesta vastaan. Tyhjä. Hylätty. DV7 puolesta vastaan. Tarkistetaan. DV7 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 1, 4, 8 puolesta vastaan. Tarkistetaan. Äänestys alkaa. Lienee hyväksytty. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 149 ja muut identtiset puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 3 puolesta. Ei vaan se raukeaa. Kompromissi B puolesta vastaan tyhjää. A. Niin hyväksytty. Kompromissi C puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 164 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 165 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 166 puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan. Taitaa olla hylätty. Äänestys päättyy. Kyllä, hylätty. 167 puolesta. Vastaan tyhjä. Hyväksytty 168 puolesta. Vastaan tyhjä. Hylätty 169 puolesta. Vastaan. Tarkistetaan 169. Äänestys alkaa. Vote is closed. Äänestys päättyy hylätty. Kompromissi D, jossa on suullinen tarkistus EPPltä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 9 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 1, 7, 3 puolesta vastaan. Tarkistetaan 1, 7, 3 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Yksi EPP plus, kaksi EPP vähemmän, eli hyväksytty. 173 hyväksytty, 176 puolesta vastaan. Tarkistetaan, äänestys alkaa. Vote is closed. Ja päättyy. Hyväksytty. Yksi. Seitsemän neljä raukeaa. Yksi seitsemän viisi puolesta. Vastaan. Taitaa olla hyväksytty, mutta tarkistetaan 175 ensys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 177 puolesta vastaan tyhjää. Taitaa olla hyväksytty sama enemmistö. Tarkistetaan. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 179 puolesta vastaan tyhjää. En nähnyt kunnolla tuota puolta salia, joten tarkistetaan. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Kyllä, hyväksytty. Joten esittelen, että 10 ja 27 juuri puolesta vastaan tyhjä. Hyväksytty. 180 puolesta vastaan tyhjä. hyväksytty. 181 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistetaan 181, äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 184 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 83, 82 raukkiavat, joten 185 puolesta, va, puolesta 185 vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi E puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 187 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 188 puolesta vastaan. Tarkistetaan 188 äänestys alkaa. No, Vote is closed. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kyllä. 196. Tämä kääntää sivua 196. Se on lisäys kyllä. 196 puolesta vastaan. Tyhjää. Tarkistetaan. Kuule äänesti tyhjää. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 200 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 201 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 203 ja juuri 30 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 204 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 14 esittelijältä 11 inta puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Suullinen tarkistus alkuperäiseen tekstiin EPPltä puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan, taitaa olla hylätty, mutta tarkistetaan. Still one colleague to vote. Yes, vote is closed. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten se on vedetty pois yksi. Ja sitten kompromissi F puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. Kompromissi G puolesta. G. Kyllä kompromissi G puolesta vastaan tyhjä. Hyväksytty. 217 puolesta vastaan. Tarkistetaan 217 äänestys alkaa. Still to colleagues. Pari kollegaa vielä äänestämättä. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi H puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 222 puolesta. Vastaan tyhjää. Hylätty. 224 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Juuri 35 puolesta vastaan tyhjä. Hylätty 225 puolesta vastaan tyhjä. Hyväksytty kompr. Tarkistetaan. Äänestys alkaa. You, okay. you want to be sure that you want. Vote is closed. Adopt. Äänestys päättyy hyväksytty. Kompromissi I puolesta vastaan tyhjä Hyväksytty. Amendment 243 puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty 235. Puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Kaksi kolme kahdeksan puolesta vastaan tyhjä hylätty. 239 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 240 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 242 puolesta vastaan tyhjä hylätty. Tämä on äänestetty jo. 245 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 246 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 247 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 248 puolesta vastaan tyhjä. Tarkistetaan. Äänestys alkaa. Näyttäkää kädet oikein näkyvästi, kun äänestätte. Kiitos. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 2, 4, 9 puolesta vastaan. Aldeko vastustaa. Tarkistetaan. 249. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Yhdellä äänellä. 250 puolesta. Vastaan. Tarkistetaan. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 251. Juuri 38 puolesta vastaan. Tyhjä. Hyväksytty. J. Puolesta vastaan. Tyhjä. Hyväksytty. DV10 puolesta vastaan. Tyhjä. Hyväksytty. Kompromissi K puolesta vastaan. Tyhjä. Hyväksytty. 279, kaksi sivua tulee kääntää, 279, esittelijän tarkistus puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty, 280, anteeksi se raukeakin, 285 puolesta vastaan. Sinäkö Anna? 285. Tarkistetaan. 285. Sanoisin, että hyväksytti, mutta parempi varmistaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 290 puolesta vastaan tyhjä. Hyväksytty. Kompromissi L Kaksi suullista tarkistusta on annettu tähän yksi ESR-ryhmältä puolesta vastaan tyhjä hylätty. Yksi vihreiltä puolesta vastaan sanoisin, että hyväksytty. Tarkistetaan. Äänestys alkaa. Toinen Suullinen tarkistus. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 327. Sivu 29 puolesta. 329. Tarkistus on kyseessä puolesta vastaan. tyhjä Hyväksytty. 336 puolesta vastaan. Tyhjä. Hylätty. Tarkistetaan. Vaikutti enemmistöltä, mutta hyvä tarkistaa kuitenkin. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi M. Kompromissi M. Puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromissi N. Puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Tarkistus 354. Puolesta vastaan Tarkistetaan 354, äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi O. Suullinen tarkistus, siihen lisätään EPPltä puolesta. Vastaan Tarkistetaan. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Suullinen tarkistus hylätään kompromissi ilman suullista tarkistusta puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 370. Puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 371 puolesta, vastaan, tarkistetaan, 371. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 372 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 373 vihreiden suullisella tarkistuksella näin puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 374 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 375 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 377 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 376 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 378 puolesta puolesta vastaan tyhjä tarkistetaan. 378 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 379 puolesta. Vastaan. Tyhjä. Hyväksytty. 380 puolesta. Vastaan. Tyhjä. Hylätty. 381 puolesta. Vastaan. Tyhjä. Hylätty. 382 puolesta. Vastaan. Tyhjä. Hyväksytty 383 puolesta vastaan tyhjä. Hyväksytty 384 puolesta vastaan. Tarkistetaan 384 äänestys alkaa. Äänestys päättyy, hyväksytty. 385 puolesta vastaan tyhjä, hyväksytty. 34 esitellyltä puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 386 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 387 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Juri 60 puolesta vastaan. Mielenkiintoinen yhdistelmä. Tarkistetaan tämä. Vote is closed. Äänestys päättyy. Hylätty. 389 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 390 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 391 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 392 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 393 puolesta. Tämä on tämän ryhmän ensimmäinen. 393 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 394 puolesta vastaan tyhjää hylätty. sitten 35 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 36 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi B puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 399 puolesta vastaan. Tarkistetaan 399 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Tasan meni, kun otetaan tässä EPPn ja SD lisäänet. Tämä on hylätty. 400 ja juuri 62 puolesta vastaan. En nähnyt mikä oli kanta. Tarkistetaan tämä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 42 plus 1, 39 plus 1, hyväksytty. 401 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Kompromissi Q puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 402 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 405 puolesta vastaan. Tarkistetaan 405. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 45 plus 1, 43 plus 2 hyväksytty. Tämä on aika tiukkaa. Onko sama tilanne edelleen? Yksi EPP enemmän ja kaksi SD-ääntä enemmän. EPP plus yksi. No nyt täytyy tarkistaa tilanne. This flashing better you don't vote at all because at a you... Jos se vilkkuu, et äänestä ollenkaan, niin, ääsisällistä ole ollenkaan tuossa tapauksessa, muuten emme tiedä mitä tapahtuu. Kummallakin on vielä yksi lisääni. Tämä oli siis yhdellä äänellä hyväksytty. Tämä oli 405. Juri 64 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 406 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 407 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 408 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 409 puolesta vastaan. Tarkistetaan 409 äänestys alkaa. Still to colleagues to vote. Vielä kaksi kollega äänestää. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 40 raukeaa. 4.12 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 4.13 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 4.14 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 4.15 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 4.16 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Esittelijä 40 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 4.18 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 4.19 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi R puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 4, 2, 3, siitä on jo äänestetty. 4, 2, 6, kolmessa osassa ensimmäinen osa. Suullinen tarkistus puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kolmas osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. 425 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 42 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 427 puolesta vastaan. Tarkistetaan. Uskon, että se on hylätty, mutta tarkistetaan. Äänestys päättyy. Kyllä, hylätty. 428 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 429 on jo, siitä on jo äänestetty. 4.3 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 4.30 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 4.31 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistetaan 431 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Kompromissi LA puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 437 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan 437 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 438 puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. 439 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 454 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistetaan 454. Äänestys alkaa. Vote is closed. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 460 puolesta vastaan Tarkistetaan. Äänestys alkaa. 460. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 461 puolesta vastaan. Tyhjää. Näyttäisi olevan sama enemmistö, mutta tarkistetaan. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 462 ja 463 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 464 puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. 465 ja 67 puolesta vastaan. Tyhjää hylätty, sanoisin, mutta tarkistetaan. En oikein saanut selvää. Äänestys päättyy. Hylätty. 466 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitten johdanto-osan 550 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 51 puolesta vastaan tyhjää hylätty, juuri 1 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 52 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, juuri 2 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 53 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 54 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, juuri 3 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 55 puolesta vastaan varmaankin hyväksytty, mutta tarkistetaan 55 äänestys alkaa. Vote is closed. Yes, adopted. You... Äänestys päättyi hyväksytty 4, puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 56, puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan 56, äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Inta 1 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 57 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. 59 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. Juuri 5 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. 60 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. Juuri 6 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. Tarkistetaan juuri kuusi. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Kompromissi PS. Puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 63 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 64 puolesta vastaan tyhjää hylätty. DV1 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 66 puolesta vastaan. Tarkistetaan 66. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 67 puolesta vastaan. Tyhjää. Tarkistetaan 67. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 68 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. 69 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. 70 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Inta 2 puolesta vastaan tyhjä Hyväksytty 71, raukea. Inta 3 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty Inta 4 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty Inta 5 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty Inta 6 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 72 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty 73 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 74 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty 1 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty juuri 7 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 75 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 76 puolesta 76 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 78 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan 78 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Juuri 10 puolesta vastaan. EPP juuri 10, mikä on kantanne Tarkistetaan tämä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 79 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 80 puolesta vastaan. Tarkistetaan 80. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 82 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 83 puolesta vastaan. Tarkistetaan 83. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Juuri 13 puolesta vastaan vastaan. Juuri 13. Voitteko näyttää vielä puolesta äänet vastaan tyhjää hyväksytty. Juuri 14 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Juuri 15 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. No, oli miten oli hyväksytty. Juuri 15 tarkistaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 92. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Tarkistetaan 92. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 93 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 98 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 99 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 100 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 101 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 102 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 103 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 104 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. DV4 puolesta vastaan Tyh. Tarkistetaan DV4. Äänestys päättyy. Hylätty. DV5 puolesta vastaan. Tarkistetaan uudelleen DV5. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 117 puolesta. Puheenjohtaja pyytää anteeksi. DV6 ensin puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 117 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 118 puolesta. Vastaan. Tyhjää Hyväksytty 119 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 120 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 121 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. Tarkistetaan. Luen tässä ajatuksiasi. Äänestys päättyy. Hylätty. Inta 7 puolesta vastaan. Tarkistetaan. Entä seitsemän. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 122 puolesta vastaan. Tyhjää. Tarkistetaan 122. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Selvällä enemmistöllä hyväksytty. Inta kahdeksan puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistetaan. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Inta 9 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 1, 2, 3. Ei sittenkään siitä on jo äänestetty. Juuri 19 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Nyt sitten nimenhuutoäänestyksenä äänestämme tästä muutetusta komission ehdotuksesta. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kahdeksankymmentäseitsemän plus yksi eli kahdeksankymmentäkahdeksan puolesta 1 SD, 89 puolesta, yksi vastaan ja neljä tyhjää ääntä. Laajalla enemmistöllä hyväksytty. Esittelijä ehkä Haluatteko sanoa jotakin? Halusin sanoa, että pitää äänestää lopullisesta lopullisesti mandaatista ennen kuin tehdään mitään muuta, joten jos voisit istua vielä alas. Mandaatista äänestää äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 92 puolesta, yksi vastaan, yksi tyhjä ääni. Tämäkin päätös on hyväksytty ja kolmikantaneuvottelut voidaan aloittaa. Onnittelut esittelijälle. Äh, well done, speedy vote, thank you.